riprendere. Voinemme jatkaa keskustelua. Ensimmäisenä kuulemme neuvostoa. Neuvoston nimissä puhuu ministeri Nikola Schmidt. Herra ministeri, teillä on puheenvuoro. Voilà, tout de suite. Monsieur le Président. Euh, Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pakolaisvirtojen syyt liittyvät kammottaviin konflikteihin Syyriassa, Irakissa ja niihin kriiseihin, jotka ovat olleet käynnissä jo pitkään Afganistanissa, ja Afrikan sarvessa. Hallitusten valtioiden päämiesten päätös kokouksessaan 23. syyskuuta vahvistaa sen, miten Euroopan unioni on sitoutunut siihen, joko sisäisesti, ulkoisesti tai humanitaarisesti, ratkaisemaan tämän kriisin. Noin konkreettisesti puhuen, me olemme nyt vapauttamassa tarvittavat varat, jotta voitaisiin uudelleen rahoittaa humanitaarisia järjestöjä, jotka ovat aktiivisia paikan päällä, kuten UNCHR, UNHCR, maailman elintarvikeohjelma, jotta voitaisiin paremmin huomioida pakolaisten tarpeet lähellä heidän kotikontujaan. Näin Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Irakissa, Syyriassa, me olemme edelleen tärkein avunantaja, ajatellaan tätä loputonta sotaa, josta maa kärsii. Me olemme myös vahvistamassa kaikkein tärkeimpiä rahastoja, jotta voitaisiin käynnistää konkreettisia hankkeita. Tämän myötä voitaisiin auttaa pakolaisia tärkeillä alueilla, koulutuksessa tai työ, työllisyydessä nuorten parissa. Totta kai ajatellaan niitä ohjelmia, joissa ei ole riittävästi ollut varoja Afrikan sarvessa. Kyse on nyt yhteisestä vastauksestamme sekä parlamentin että päämiesten vaatimukseen. Sisäisesti neuvosto on tietoinen kyllä kriisin mittakaavasta ja miten nopeasti tarvitaan no, tehokas vastaus humanitaarisen tilanteeseen pakolaisten parissa. Ja me olemme tehneet kaikkea, jotta tätä voitaisiin käsitellä ensisijaisena kysymyksenä. Tästä syystä neuvosto on kokoontunut, sisäministeriöiden kesken, on kokoontumassa 14.22. syyskuuta jo, ja pari kokousta on tulossa vielä meidän kaudellamme. Näin halutaan jatkaa sitä työtä, jonka neuvosto käynnisti huhtikuussa ja kesäkuussa. Ja sen myötä, mitä EASO ja komissiokin esittivät. Ja tätä käsiteltiin 9. syyskuuta. Työllisyysministeritkin tapasivat eilen ministeri Aamiaisen lounaalla keskusteltiin myös siitä tuesta, jota Euroopan unioni ja komissio voivat antaa jäsenvaltioille niillä jäsenvaltioilla, jotka kaikki eniten ovat ottaneet vastaan pakolaisia. Näin voidaan helpottaa pakolaisten kotouttamista, helpottaa myös heidän pääsyään työmarkkinoille. Halutaan tukea myös kielikursseja, heidän ammattipätevyykyydensä arviointia, lasten koulunkäyntiä ja niin edelleen komission jäsen Täissen on esitellytkin meille erilaisia ajatuksia siitä, miten voitaisiin käyttää eri varoja, varsinkin Euroopan sosiaalirahaston varoja, jotta voitaisiin toimia näissä kysymyksissä. Puheenjohtajavaltio aikoo jatkaa samaan suuntaan ministereiden kokouksessa sosiaaliministereiden kesken, jotta voitaisiin johdonmukaisella tavalla edetä niissä maissa, joihin eniten on tullut pakolaisia. Kaikki näiden ponnistelujen myötä saadaan aika merkittäviä tuloksia ja toivottavasti mahdollisimman nopeassa tahdissa. 14. syyskuuta varsinkin hyväksyttiin neuvoston päätös, jonka myötä voidaan taata kansainvälisen suojelun tilapäiset toimet Italiassa Kreikassa näin voidaan tehdä sisäisiä siirtoja 40 000 pakolaisen osalta. 22. syyskuuta neuvostokokouksessaan hyväksyi myös toisen päätöksen, joka liittyy myös sisäihin siirtoihin 120 000 pakolaisen kohdalla, jotka tarvitsevat kansallista suojelua Italiasta ja Kreikasta käsiin tai niistä maista, jotka tätä ehkä tarvitsevat. Minä voin tyytyväisyydellä panna merkille, että että ensimmäiset järjestelykeskukset ovat jo toiminnassa. Olen ymmärtänyt, että muita keskuksia tulee käyttöön nopeasti. Meillä on etenemissuunnitelma saatu Kreikasta ja Italiastakin. Ne esiteltiin myös asiantuntijafoorumissa, jonka komissio järjesti yhdessä EASON kanssa ja myös maahanmuuton strategisen komitean kokouksessa 5. lokakuuta kokouksessaan käsiteltiin sisäisen siirron mekanismin käytännön kysymyksiä hyvin yksityiskohtaisesti. Neuvosto on iloinen hyvästä yhteistyöstä parlamentin kanssa, kun on näitä päätöksiä on tarkasteltu ja mitä parlamenttikin on ollut hyvin aktiivinen tällä saralla. Se osoittaa yhteistä tahtoa saada aikaan konkreettisia tuloksia auttaaksemme pakolaisia, antaaksemme suojelua, jos heillä oikeus siihen on, varsinkin eturintamassa olevissa maissa jotka tarvitsevat eniten apua. Me tuemme myös humanitaarista apua pakolaisille, jotka hakevat turvaa Euroopan unionista ja kun tulevat Välimeren kautta, varsinkin Libyasta käsin. Siksi minä haluaisin korostaa ennen kaikkea sitä, että me perustamme työn niihin konkreettisiin tuloksiin, joita on valettan huippukokouksen kumppaneiden kanssa saatu aikaan. Esimerkiksi pakolaisten suojelussa, salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunnassa tai palauttamis- ja takaisinottokysymyksissä. Ja herrat, valtiona me olemme hyvin aktiivisia auttamassa jäsenvaltioita ja kumppanimaita saavuttamaan tavoitteet Euroopan unionin antamin varoin. Me olemme nyt osoittaneet yksi miljardi lisää auttaaksemme humanitaarisia järjestöjä, jotka ovat työssä. Esimerkiksi Belgia on ilmoittanut lisävarojen myöntämisestä 48,5 miljoonaa ja 30 miljoonaa euroa. Yhdistynyt kuningaskunta on myös todennut, että se antaa 100 miljoonaa puntaa ja kuten tiedämme, Saksa on ilmoittanut sadasta lisämiljoonasta sekin. Kaikki nämä ponnistelut osoittavat, että Eurooppa on nyt tukemassa, mutta siihen täytyy lisätä koko kansainvälisen yhteisön tuki. Siksi olemmekin iloisia siitä, että G7 puheenjohtajavaltio Saksa järjestää ministerikokouksen yhteydessä YK yleiskokouksessa oman tapahtumansa, jotta voitaisiin todeta, kuinka paljon on saatu aikaan, nimittäin yli kahdeksan lisämiljardia. Tähän tiedätte, että komissio on tehnyt jo ehdotuksia budjettikorjauksia varten. Puheenjohtajavaltio puolestaan on valmis tukemaan tätä myös neuvostossa. Totta kai me tarvitsemme aktiivista tukea Euroopan parlamentilta, jotta voidaan nopeasti täytäntöön panna tehdyt päätökset ja tehdä riittävät muutokset talousarvioon. Ei ole epäilystäkään siitä, että me voimme teihin luottaa myös tässä. Kiitos huomiostanne. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Kiitoksia kovasti, ministeri Schmidt. Kiitos puheenjohtajavaltio Luxemburgille. Ja nyt pitämättä puhetta puheenvuorossa komission varapuheenjohtaja herra Timmermans. Thank you, Mr. Kiitoksia, puhemies. Tänään meillä on kaikilla edessämme koe. Meillä on edessämme Euroopan suurin haaste sukupolviin – nyt meiltä, meitä koetellaan sen suhteen, miten me voimme käsitellä tätä humanitaarista kriisiä, miten voimme ymmärtää sen, että meillä voi olla ratkaisuja ainoastaan Euroopan unionin tasolla. Meillä on tässä koetteella koko tämä Euroopan unionin kudelma ja kaikki ne perusarvot, jotka me jaamme ja kaikki tämä, mitä tänäkin aamuna on sanottu, on merkkinä tästä koettelemuksesta. Ja on todettava, että kun ihmiset yrittävät perustella tai sanoa, että ne, jotka tulevat tätä nykyä Eurooppaan, ovat ihmisiä, jotka hakevat parempaa tulevaisuutta, eivät pakolaisia, mikä on täysin perusteetonta. Meillä ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, ja ihmiset tässäkin parlamentissa näin väittävät. Minä uskon, että nämä ihmiset eivät halua näyttää siltä, että tekisivät jotain todellisille pakolaisille. Eli minä toivon, että siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset ymmärtävät, että tässä on kyse todellakin pakolaisista, niin sitten näkevät omien toimiensa perusteettomuuden ja voivat tulla siihen, ratkaisuun, siihen johtopäätöksen, että tässä on ainoastaan eurooppalaisia ratkaisuja. Tältä faktalta ei kannata e, sulkea silmiään. Ja täällä nyt sanotaan, e, täällä huudellaan, täällä minun takanani, niin että mene puhumaan leireille ihmisten kanssa. No niin, minä teenkin, minä, minä olen tehnytkin, mutta ilmeisesti te kuulette vain sen, minkä haluatte kuulla, kun keskustelette keskenänne. Ja minä tiedän, että tänä päivänä pelko on tärkeä tekijä Euroopan yhteiskunnassa. Monet Euroopan kansalaiset pelkäävät. Ja te tiedätte, mikä pelolle on ominaista. Kun pelkää, haluaa todisteita sille, että pelko on perusteltua, eikä ole avoin vastakkaisille kannoille. Ja vastuulliset poliitikot tässä tilanteessa eivät halua luoda pelkoa, eivät halua rakennella stereotyyppejä, eivät halua ryhmitellä ihmisiä vaan haluavat löytää ratkaisuja ongelmaan sen sijaan, että vain ne kasvattaisivat ihmisten pelkoja, jotta ihmiset sitten äänestäisivät poliitikkoja seuraavissa vaaleissa. Tämä on myös sellaista aikaa, jolloin Euroopan poliitikot joutuvat koetteille. Nähdään, hakevatko he vain helppoja ratkaisuja ja tavallaan ruokkivat pelkoa, jotta saisivat taas vahvistettua poliittista asemaansa. Minä toivon, että kaikki ovat vastuullisia tässä asiassa. Eurooppa-neuvosto oli viime viikolla vastuullinen. Se äm, teki tietä päätöksille. Ja, ja ihan lyhyesti voisin käydä noita päätöksiä läpi. Viime viikolla neuvosto päätti vahvistaa ulkorajavalvontaa ja lisätä virastojen Frontexin, EASON ja Europolin rahoitusta ja henkilöresursseja. Sitten Euroopan sisäasioiden rahoitusjärjestelmä miljoona euroa hätäapurahoitukseen niihin jäsenmaihin, joihin maahanmuuttovirta kohdistuu pahimmin. Tämä on siis kolmen miljoonan lisäksi. Ja tämän avulla pyritään nimenomaan reagoimaan välittömään humanitaariseen hätään pyritään tarjoamaan hätämajoitusta ja täyttämään uusien tulijoiden välttämättömät tarpeet pyrimme äh, viemään asioita eteenpäin Länsi-Balkanin konferenssissa ensi viikolla. Sitten annamme lisää tukea niihin jäsenmaihin, joihin paine kohdistuu. Autamme näiden järjestelykeskuksen keskusten toiminnassa, niiden prosesseissa ja haluamme auttaa kaikin tavoin niitä, joilla on oikeus turvapaikkaan. Vahvistamme Schengenin ja Dublinin sääntöjä ja pyrimme vahvistamaan budjettirahoitusta sekä EUn budjetista että jäsenmaista miljardi EUNHCRn ruokaohjelmalle ja muihin ohjelmiin, joiden avulla pyritään siirtämään syyrialaisia pakolaisia parempiin oloihin omalla kotiseudullaan ja sitten annetaan tukea tuolle Syyrian erityisrahastolle, Afrikan erityisrahastolle ja sitten myös Vallettan huippukokous 11.12. marraskuuta etenee ja sen valmistelut. Nämä ovat päätöksiä, joita on tehty ja joita on todella pantu jo täytäntöön. Ja tässä kysymys ei ole siitä, ettemmekö tietäisi, mitä pitäisi tehdä, vaan ongelma on se, että kuten muillakin aloilla, meiltä puuttuu itseluottamusta. Kyllä me tämän voimme hoitaa. Olen samaa mieltä kuin liittokansleri Merkel, vielä schaffen das, kuten saksaksi sanotaan. Meidän täytyy ottaa kantaa tähän asiaan ja Tämä on asia, joka aiheuttaa myös, tai tämä on moraalinen vaaran paikka. Meidän täytyy jäsenvaltioissa noudattaa solidaarisuutta ja osoittaa tukeamme niille jäsenvaltioille, joihin paine kohdistuu pahimmin. Ja tietysti näiden valtioiden täytyy vahvistaa pitää huolta siitä, että ulkorajat pitävät ja että sormenjäljet otetaan. Ja muiden jäsenmaiden täytyy sitten tosiaan osoittaa tätä solidaarisuutta näitä maita kohtaan, joihin paine kohdistuu. Tässä pitää nyt vain ryhtyä sanoista tekoihin. Päätökset on tehty, täytyy lisätä itseluottamusta ja yksinkertaisesti alkaa hoitaa näitä asioita. Tarvitsemme itseluottamusta luottamusta ja myös luottamusta meidän kaikkien välillämme. Ja sitten toinen asia, joka mielestäni on huolestuttavaa, on se, että talvi on tulossa. Keskustelin äh, korkean edustajan Guterresin kanssa, joka on näistä pakolaisasioista vastuussa. Totta kai voidaan vahvistaa äh, sää, kestävyyttä näissä järjestelykeskuksissa ja hätämajoitustiloissa, mutta emme voi suojella liikkuvia ihmisiä talvelta. On vaikea vahvistaa heidän sään kestävyyttään. Ja nyt täytyy miettiä, mitä voitaisiin EUn budjetista osoittaa varoja näille 200 miljoonaa UNHCRn ruokaohjelmalle ja to, miljoona sitten sille osastolle, joka hoitaa pakolaisten ja siirtymään joutuneiden henkilöiden majo- auttamista ja 300 miljoonaa ensi vuonna. Ja olemme tosiaankin valtioiden hallitusten päämiesten kanssa päässeet sopimuksiin näistä rahoitusratkaisuista. Odotan keskusteluja lokakuun huippukokouksessa ja uskon, että ihmiset nyt tällä hetkellä ymmärtävät, että miljardin euron lisärahoitus ei ole liikaa tähän humanitaariseen hätään. Olen erittäin kiitollinen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti on osoittanut johtajuutta. Se on nopeasti tehnyt näitä budjettiehdotuksia ja Euroopan parlamentti on toimielimenä todella osoittanut olemansa luottamuksemme arvoinen äh, tässä miljardi euroa lisää Syyrian hätäapurahastoon. Se on oikein hyvä aloite, varsinkin kun talvi on tulossa. Humanitaarinen apu on tämän päivän kiireellisin asia. Kun kyse on humanitaarisesta avusta, kyse ei ole ainoastaan siitä, että pitää löytää tarvittavat rahat, vaan pitää saada tämä apukoneisto toimimaan. Pitää saada ihmisiä ja varusteita. Ramon Bostilianidis ja Andrei Dukainis ovat olleet komission jäseninä tässä tiiviisti mukana, kun olemme miettineet asiaa kokonaisvaltaisesti. Meidän täytyy toimia nopeasti ja moniulotteisesti. Emme halua hukata aikaa. Toimeen pitää ryhtyä saman tien. Ja Kreikan tilanne on se, mihin pitää reagoida saman tien. Juncker on koordinoinut ja varmistanut, että kansallisia resursseja yhdistetään, jotta Kreikan tilannetta voidaan helpottaa. Meillä pitäisi olla erillinen ohjelma UNHCRssä. Tämä saatetaan loppuun tulevien viikkojen aikana. Ja Kreikan pitää nyt astua takaisin Dublinin järjestelmään ja noudattaa sitä. Meidän täytyy Kreikan hallitukselta saada takeet siitä, että Kreikka jatkossa noudattaa tarkoin Dublinin asetusta. Emme voi vielä sanoa, että kaikki on valmista talvea varten, mutta komissio on ainakin pistänyt liikkeelle kaikki tarvittavat budjetti ja muut resurssit, jotta kukaan ei jäätyisi Euroopan ulkopuolella ja rajoillamme. Ja Turkin presidentti on tästä myös ottanut kantaa, sen tiedämme, tätäkin väylää jatketaan ja tänään iltapäivällä kerromme tarkemmin, mitä aiomme tehdä tulevien viikkojen aikana. Olette varmasti samaa mieltä kanssani, että kun jaamme tässä taakkaa, teemme yhteistyötä. Meidän ei pitäisi sulkea silmiämme laajemmalta kokonaisuudelta ja tämän äh, asian perussyiltä. Näitähän on tullut esille jo tässä keskustelussa ja viittaankin siihen, mitä puheenjohtaja Juncker näistä perussyistä puheessaan mainitsi. Pakolaiset ovat maanpaossa. He ovat valmiita riskeeraamaan kaiken saavuttaakseen paremman elämän. Heillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa. Meillä ei tässä vaiheessa ole muuta vaihtoehtoa kuin tarjota heille turvasatama ja kohdella ja auttaa heitä asianmukaisella tavalla sekä Euroopan unionissa että muissa maissa, joihin he saapuvat. Nyt on aika, että vahvistamme keskinäistä luottamustamme luotamme siihen, että me pystymme ratkaisemaan tämän ennen näkemättömän suuren humanitaarisen kriisin. Wir schaffen das. Thank you very much, Vice President Timmermans. Paljon kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans. Ja sitten käynnistetään keskustelu. Äänestys järjestetään 12.30. Meillä on 40 puhujaa nyt listalla, joten pitäkää kiinni puheajoista. Ensimmäinen puhuja on edustaja Votsenberg. Tämä keskustelu pakolaisista on selkeästi jatketta sille, mitä olemme jo aikaisemmin puhuneet. Ihan oikein sanoitte, että Euroopan unioni on ainoa järjestö tai elin, joka on kykeneväinen ratkaisemaan tämän ongelman. Me tarvitsemme kuitenkin poliittisen ratkaisun. Te puhuitte solidaarisuudesta jäsenvaltioiden kesken ja sitä luonnollisesti tarvitsemme samoin kuin myös rajojen suojelua Euroopan unionin sääntöjä kunnioittain. Mutta emme kykene ratkaisemaan tätä ongelmaa, ellei me välittömästi tee yhteistyötä näiden pakolaisten alkuperämaiden kanssa – te tiedätte, että Euroopan unioni on myös yksi tai syy koko kriisille. Meidän täytyisi allekirjoittaa sopimuksia myös transitmaiden kanssa. Viittaan tässä esimerkiksi Turkkiin. Presidentti Erdogan kritisoi meitä eilen sen vuoksi, että emme kykene vastaanottamaan 250 000 pakolaista ja tarjo, tarjoamaan heille humanitaarista apua, kun hän samalla on ottanut vastaan kaksi miljoonaa ihmistä. Mutta hän unohti mainita, että hän on myös saanut valtavan summan rahaa. Hän on saanut miljardeja euroja ja että hän ei kunnioita niitä sopimuksia, joita hän on allekirjoittanut Kreikan ja EUn kanssa. Euroopan unioni ei kykene ratkaisemaan tätä ongelmaa sen vuoksi, että tämä on humanitaarinen ongelma, jossa ihmiset pyrkivät äh, vain säilymään hengissä. Ja edustaja Fleckenstein, yksi minuutti. Humanitaarinen kriisi on edessämme ja me, meidän täytyy löytää tästä tie ulos keskenämme ja myös yhdessä Turkin kanssa ja tietysti tehdä yhteistyötä myös itse kriisialueilla. Ja minä Uskon, että tässäkin on syytä kiittää kaikkia vapaaehtoisia auttajia, jotka ovat todella osoittautuneet tarpeellisiksi Syyriassa, Serbiassa ja kaikilla keskuksissa, mukaan lukien Münchenin rautatieasema. Kaikki tämä täytyy tietysti rahoittaa ja on hyvä, että neuvosto on nyt päättänyt näistä rahasummien korotuksista. Mutta Mutta mit, mikä olisikaan tilanne tänä päivänä, jos jäsenvaltiot olisivat aikaisemmin noudattaneet niille osoitettuja velvoitteita? Ajatellaanpa vaikka 0,7 prosentin kehitysaputavoitetta. Nyt täytyy miettiä, miten tästä tilanteesta päästään. Monet pakolaiset todellakin ovat kärsineet kovasti ja heidän elämänsä on todella niin surkeassa jamassa, että heitä täytyy auttaa kaikin tavoin. Sitten edustaja Stevens, yksi minuutti. Dank u wel, voorzitter en collega's. Kiitos puhemies ja kollegat. Turkki saa nyt eh, taloudellista tukea Euroopan unionilta ottaakseen eh, vastaan hyvällä tavalla pakolaisia. Ihan hyvä, mutta älkää myöskään unohtako vammaisia ihmisiä. Heitä on eh, hyvin paljon sodankin takia Syyriassa ja sen lisäksi he jäävät ihmisten jalkoihin näissä leireissä. Ja ottaen huomioon näiden ihmisten rajoitukset, he tarvitsevat erityis tukea. Joskus he tarvitsevat äh, myös äh, lääketieteellistä apua. Ja tällaista tarjontaa ei leireissä ole. Esimerkiksi vammaiset lapset eivät voi osallistua tavalliseen kouluopetukseen. Esimerkiksi kuurat lapset tarvitsevat äh, viittomakielen opetusta, sokeat, braille-kirjoitusta ja niin edelleen. Sen vuoksi hätärahoituksessa täytyisi huomioida myös erityisesti vammaiset lapset ja antaa heille apua. Tätä ei tällä hetkellä tapahdu tai sitä tapahtuu aivan liian vähän. Olen itse voinut nähdä tämän, kun kävin Zaatarin pakolaisleirissä Jordaniassa toukokuussa tänä vuonna. Jos varoja käytetään järkevällä ja hyvällä tavalla, niin EU voisi aika pienellä rahalla vaikuttaa hyvin paljon eh, näiden leirien ihmisten elämään. Kiitos arvoisa Kiitoksia puhemies Haluaisin ilmaista kiitokseni ja kiitollisuuteni Turkille, Jordanialle ja Libanonille, jotka ovat ottaneet vastaan kolmen tai neljän miljoonan kokoisen määrän 10 miljoonasta pakolaista. Me olemme täällä EUn 28 maassa ottaneet vastaan noin 500 000 pakolaista. Me olemme maailman rikkain manner ja tämä on meidän panoksemme. No tietyissä jäsenvaltioissa, ja osoitinkin tässä sormella Unkaria, pakolaiset otetaan vastaan piikkilangoin, aidoin, heitä ammutaan, tai heitä kohti ammutaan kyynelkaasua. Ja kaiken lisäksi kansallinen lainsäädäntö tänä päivänä varmistaa, että Unkarin kansalaiset, jotka osoittavat solidaarisuutta ja humanitaarista hoivaa vappakolaisia kohtaan antamalla heille sijan kodissaan, riskeeraavat kolmen vuoden vankilatuomion. Ja me nyt sitten haluamme informoida näitä unkarilaisia kansalaisia, tai näin kohdalla kohdellaan unkarilaisia kansalaisia, jotka haluavat ottaa humanitaarisen vastuun vakavasti. Onko tämä se EU, joka halutaan nähdä? Toisen maailmansodan jälkeen ei ole tällaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissamme ollut. Ja olen häpeissäni siitä, että olemme tänä päivänä tässä tilanteessa. Me voimme tehdä niin paljon enemmän ja niin paljon paremmin. Ja maailma katsoo meitä kohti. Kun itse olin USAssa, Orban puhui aiheesta ja sanoi, että näin tilanne on Euroopassa. Ja jos tämä tilanne on, niin minkälainen tulevaisuus tulee olemaan? no está aquí. Señora Matías, que está más tarde pide intervenir en su lugar. L'onorevole Juaisti non è in aula, la parola all'onorevole Sargentini. No sitten seuraavaksi Sargentini, koska edellinen puhuja ei ole paikalla. Puhemies, kiitos. Se, millä tavalla me kohtelemme pakolaisiamme, kertoo jotakin meidän normeista, arvoista ja yhteiskunnasta. Ja minä arvostan niitä maita, jotka pyrkivät äh, vastaanottamaan pakolaisia suurin määrin kouluissa ja joka paikassa ja antamaan heille turvallisen paikan. Suututtaa, kun on myös maita, jotka vetävät piikkilankaa rajoille, käyttävät kyynelkaasua ja uskovat, että he voivat antaa ihmisille ruokaa heittelemällä ihmisille aidan ylitse leipää. Tämä ei ole inhimillistä. Ja jos me jätämme tämän huomiotta ja rankaisematta, niin silloinhan me annamme tälle oikeutuksen. Ja näin täällä juuri nyt tapahtuu. Kaikki pyrkimykset eh, muuttaa tilannetta Unkarissa taikka ylipäätään keskustella siitä taikka eh, liittää seuraamuksia Viktor Orbanin toimiin eh, blokeerataan täällä ihan jatkuvasti. Eilen illalla sen tekivät sosiaalidemokraatit. Puhemies, mikäli me emme ole rehellisiä ja sivistyneitä keskenämme, miten me sitten kykenemme edes kohtelemaan pakolaisia inhimillisesti? Edustaja Sargentini, sinistä korttia tarjotaan. Haluatteko vastaan? Edustaja Vastu siis, olkaa hyvä. The floor. két rövid kérdésem van Kiitos. Minulla on kaksi pientä kysymystä. Odotammeko jäsenvaltioilta, että ne valvovat rajoja säädösten mukaisesti? Tämä on Unkarissa päivän polttava kysymys. Unkarin rajaan kohdistuu valtavaa painetta Serbiasta ja Kroatiasta. 300 000 ihmistä on tullut rajan yli. Serbia ja Kroatia ovat kuitenkin turvallisia lähtömaita. Nämä ihmiset ovat aivan turvassa. Minkä takia he pyrkivät eteenpäin Saksaan, koska he ovat talouspakolaisia paremman elämän perässä? Ja vastaus. Sir, at the moment I am the... Tällä hetkellä minulle olen Tansanian vaalitarkkailija ja ihmiset kertovat minulle, että valvonta ja monitorointi ei ole samaa kuin toiminta, joten se mitä Unkari tekee rajalla ei ole mitään tarkkailua tai monitorointia, se on palauttamista ja se on meidän laissamme kielletty. Ferrara. Edustaja Ferrara. Onorevole Ferrara. Edustaja Ferrara. Grazie, Kiitoksia puhemies niin tänäänkin olemme kuulleet pienemmän pahan logiikkaa, joka nyt näyttää täällä Euroopan unionissa voittavan jalan sijaa. Suuri tyydytys seuraa näiden 40 000 erityis- tai, tai 40 000 pakolaisen vastaanotosta ja heitä koskevista erityistoimenpiteistä, mutta täytyy kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on Dublinin sopimuksen uudistamista koskeva pilottihanke. Ja ei, niin, että ei pitäisi jokaista hätätoimenpidettä varten odottaa kuukausia, että ne saataisiin toimeen. Euro- siirtolaisuus on ilmiö, se ei ole ongelma. Ongelma se on silloin, kun ei ole asianmukaisia ratkaisuja tilanteeseen. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. Täytyy ottaa, olla asianmukaiset rakenteet ottaa vastaan pakolaisia, mutta samanaikaisesti täytyy puuttua asioihin siellä alkulähteellä. Ja tästä syystä meidän täytyy puuttua nimenomaan asekauppaan, joka on äärimmäisen tärkeä tekijä siellä. Siksi Euroopan parlamentti on sitä systemaattisesti vastustanut. Olemme ehdottaneet myöskin, että Euroopan pitäisi päästä laillista tietä niin, että voitaisiin taata tavan, tavanomainen laillinen maahantulo. Kartumisopimusta esimerkiksi pitäisi uudistaa. Ja täytyisi varmistaa, että vainoa pakenevat pääsisivät alueellemme turvallista tietä. Dublinin sopimusta täytyy siis uudistaa ja arviointi täytyy tapahtua ennakoivasti eikä vasta ex poste. Kiitoksia. Grazie, Presidente. Fontana. Kiitoksia puhemies niin täytyy sanoa, että se mikä minua eniten tässä hämmästyttää on se, että Unkaria, Unkaria tässä kritisoidaan kovasti, vaikkakin aiheesta, mutta näyttää siltä, että tässä nyt unohdetaan se perusongelma, joka koskee erityisesti Syyriä, eli tämä islamilainen valtio. Olisi hyvä tietää, mitkä ovat muun muassa Euroopan strategiat tätä tilannetta koskien koska Euroopan ulkopuoliset maat tuntuvat puuttuvan tilanteeseen, mutta Eurooppa ei tee mitään. Ja täytyisi kysyä, että onko täällä tarjo- jotta voitaisiin tarjota asianmukaista palvelua pakolaisille, niin täytyisi toimia koordinoidulla tavalla. Ja sitten täällä puhuttiin myös pelosta. Ja pelko on tosiasia. Pelko sitä kohtaa, että niille henkilöille, jotka ovat luoneet tämän ongelman, ja aiheuttaneet pakolaisvirran, annetaankin tukea heille. Ja tuntuu siltä, että sellainen henkilö, joka on ollut mukana tällaisen ongelman luomisessa, on, on, on saanut jopa Nobelin palkinnon, ollut mukana joka suoraan tai epäsuorasti. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Sinadinos. Kiitos komission jäsen ja puhemies. Meille komissio sanoi, että e, Eurooppa ei palaa suljettujen rajojen mantereeksi. Onko hän tänä päivänä tyytyväinen? Sadat tuhannet pakolaiset ovat virranneet Eurooppaan, jihadistit käyttävät näitä maahanmuuttovirtoja tunkeutuakseen Eurooppaan. Sadat ihmiset, tuhannet ihmiset ovat hukkuneet välimereen. Ja meidän tämän myötä me emme kykene tarjoamaan oikeille pakolaisille sitä meille heille, heille kuuluu. Slovenia ja Unkari ovat ottaneet käyttöön rajavalvonnan ja muilla mailla on armeijoita valvomassa näitä virtoja. Ei tätä voida ratkaista vain tarjoamalla rahaa. Euroopan täytyy ymmärrä, että meidän täytyy seistä rinta rinnan niiden kanssa, jotka taistelevat ISistä vastaan. Meidän täytyy vaatia Turkkia kunnioittamaan sääntöjä, ja varmistaa se, että pakolaiset, jotka tulevat äh, Syyriasta Turkin rajojen kautta, saavat äh, turvapaikkahakemuksensa käsiteltyä Turkissa, ei Euroopassa. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen siihen, että vihdoinkin jäsenvaltiot ja komissio nyt antoivat selvät askelmerkit, mihin suuntaan menemme. Ja Täällä puhutaan miljardeista euroista, Madad-rahastosta, hätärahastosta ja Turkin mukaanottamisesta toimintaan. Tämä on hyvä, mutta meidän täytyy nyt konkreettisia askelia ottaa. Tämä on hyvä tae, että meillä nyt on nämä rahastot. Täytyy pitää kiinni siitä, että maksatukset todella toteutuvat. Nimittäin jos ajatellaan vaikkapa maailman elintarvikeohjelmaan, niin maksatukset eivät ole hoituneet läheskään suunnitellulla tavalla. Jäsenvaltiot ja EU ovat jättäneet maksuja maksamatta. Ja sitten tärkeää on myös, että pureudutaan kriisin perussyihin ja emme missään nimessä saa jättää saa jättää asioita huomioimatta esimerkiksi Ukrainassa, missä on suhtauduttu myötämielisesti naapurivaltioihin. Ja sitten nämä järjestelykeskukset, niistä täytyy ottaa kantaa. Ja tässä Sargentini on tässä SJD-ryhmän ja EPPn kanssa asiaan ottanut esille. Ja tässä ei ole järkevästi ehkä edetty nyt Unkarin kanssa, Tsekin tasavallan kanssa, on samalla tavalla lähdetty liikkeelle ja Slovakian on järkevää edetä nyt sillä tavalla kuin komission puheenjohtaja Timmermans tuossa viitoitti, että konkreettisesti edetään näiden maissa kanssa siten, että varmistetaan, että pakolaisia kohdellaan eri tavalla ja että rajavalvontaa harjoitetaan Euroopan sopimusten mukaisesti ja varsinkin näitä rajanylityspaikkoja. Kiitos. Ja sitten edustaja ja Horis Jevenski, joka oli poissa, joten saatte käyttää puheenvuoron nyt. Kiitoksia, kun olen kuullut tämän aamun neuvoston puheenvuoron, niin minusta tuntuu siltä, että olin kuuntelemassa täysin laskelmoin, laskelmointua äh, uhri, äh, uhrin roolin ottoa, jota voitaisiin perustella toiminta täällä Euroopassa ja äh, pelastaa Schengen. Ja minun mielestäni tässä nyt asetetaan turvallisuus ihmisoikeuksien edelle. Joissakin jäsenvaltioissa ollaan ostamassa tätä pelkodiskurssia, äh, jota äärioikeisto on luomassa. Tämä voi luoda poliittisen ja sosiaalisen kriisin, joka voi olla hyvin syvä ja laaja täällä Euroopassa. Mogherini totesi myös, että mistä täällä nyt puhutaan, kun puhutaan massiivisesta turvapaikanhakija- tai pakolaiskriisistä numeroissa. Kyseessä on 0,1 prosenttia Euroopan unionin väestöstä me ole mitään mestareita tässä asiassa, vaikka jäsenvaltiot sanovatkin, että ovat avanneet porttinsa ja ovensa 150 000 äh, pakolaiselle. Ja Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa on kuitenkin valtava määrä enemmän. Eurooppa yrittää ulkoistaa kriisin ja itse asiassa me pakenemme vastuuttamme. Vastuutamme, kun luomme tällaista pelun, pelon kulttuuria olisi tärkeää, tai tässä nyt yritetään turvallisuuden ylivaltaa äh, laittaa etusijalle ihmisoikeuksien sitä sijaan. Ja vain Nortse. Ich war mit einigen Kollegen dieses Wochenende im Libanon. Kiitos. Olin Libanonissa ja Jordaniassa viikonloppuna muutaman kollegan kanssa ja he näyttivät, miten valtavia kuormituksia näillä mailla on. Ja ikävä kyllä he sanoivat, eh, puhuivat myös siitä, mitä tapahtuu, kun mikään ei enää toimi. Tällä hetkellä me näemme myös yhteyden tuen leikkauksiin. Heinäkuussa eh, oli 72 dollaria per henkilö ja tätä leikattiin 13 dollarilla ja tämä on myös johtanut tähän valtavaan pakolaisaaltoon, joka tulee Eurooppaan. Minä pidän hyvänä neuvoston päätöstä, pelkään vain, että se tulee liian myöhään Nämä varat pitäisi toimittaa nopeasti, niiden täytyy todellakin olla olemassa ja niillä täytyy olla lisäarvoa, koska muuten me joudumme todella massiivisiin ongelmiin. Honorivoli Halla. Ja sitten edustaja halla uh, thank you, President. My country... Kiitoksia puhemies. Suomi, maani, ottaa vastaan tänä vuonna noin 50 000 turvapaikka-anomusta joka on kymmenen kertaa enemmän kuin tavallinen lukumäärä. Ja kyseessä ovat enimmäkseen somalilaista irakilaiset ja Saharan eteläpuolisen Afrikan nuoret miehet. Ja he ovat tulleet maahan sen takia, että salakuljettavat ovat sanoneet heille, että siellä on luvassa ilmainen asunto, hyvä, työ, hyvä palkainen työpaikka ja hyvä elämä siellä Euroopassa. Ja sitten he joutuvatkin parakkeihin ja jopa telttoihin vastaanottokeskuksissa, jolla ei ole mitään tekemistä lupausten kanssa, koska mitään asuntoja ja työpaikkoja ei ole. Talvi on tulossa ja meillä on kymmeniä tuhansia pettyneitä ja ö, turhautuneita nuoria miehiä kaduillamme. Puhemies, on vaarallista ja vastuutonta sallia tällainen hallitsematon maahanmuutto Eurooppaan ja Euroopassa. Tarvitsemme parempaa rajavalvontaa ja nopeampaa kotouttamis, äh, siis palautus, alkuperämaahan palautusjärjestelmää. Euh, Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että Eurooppa on tässä valtavan haasteen edessä. Tämä on ennen näkömätöntä. Humanitaarinen kriisi on porteillamme ja humanitaarinen kriisi vain pahenee ja syvenee. Kyse ei ole ainoastaan Euroopan ulkorajoista, vaan ihan Euroopan sydämessä olemme keskellä valtavaa humanitaarista kriisiä ja olemme nähneet karmeita kuvia Länsi-Balkanin reitistä. Ei tällaisissa oloissa pitäisi 2000-luvulla luvulla enää ihmisiä olla. Miehet, naiset ja lapset ovat todella karmeissa oloissa siellä, ovat jättäneet kaiken ja yrittävät hakea nyt turvaa Euroopasta. Ja Juncker nyt on sanonut, että täytyy tarttua toimeen heti, ryhtyä auttamaan näitä ihmisiä heti Kansalaisjärjestöt täytyy ottaa tähän mukaan. Ja kyse ei ole ainoastaan niistä maista, jotka ovat Euroopan lähellä, Makedonia tai Serbia tai Euroopan ulkorajojen takana olevat maat, vaan meidän täytyy todella nyt ryhtyä toimiin laajalla rintamalla. Järjestelykeskuksia ei pidä järjestää ainoastaan näihin ulkorajavaltioihin, vaan kaikkiin asianosaisiin jäsenvaltioihin, jotta voidaan todella koordinoida ja järjestää tätä Ähm, vastaanottoa ja rekisteröintiä sillä tavalla, että paine ulkorajoilla vähenee, varsinkin kun olemme nyt aivan talven kynnyksellä. Äh, pyytäisin teitä nyt kunnioitta, noudattamaan puheaikoja, koska me emme voi nyt lykkäyttää näitä äänestyksiä. Eli todellakin yksi minuutti tai yksi 30, jos joku puhuu, niin silloin jo puoli tuntia menee yli. Eli pitää nyt noudattaa aikoja. Sitten edustaja Matias. Obrigada, senhor presidente. Senhor Schmidt, senhor Timmermans, este debate é sobre a situação humanitária dos refugiados. Kiitos. Tämä keskustelu Äh, pakolaisista. Me emme ole kuulleet kovinkaan paljon uusia asioita, me olemme kuulleet Syyriasta, mutta emme todellisista pakolaisista. Missä ovat äh, rekisterit, mikä on tilanne äh, niiden henkilöiden kanssa, jotka lasketaan, kun he tulevat Eurooppaan. Heidät tungetaan juniin ja jätetään kohtalon, oman kohtalonsa nojaan keskelle ei mitään. Heitä on jopa viety vanhoihin leireihin keskitysleireihin ja tämä on tilanne tällä hetkellä. Sopimuksessa sanotaan, että on kunnioitettava vapautta, äh, oikeutta ja ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota sekä vähemmistöjen jäsentä. Ja äh, herrat, tätä sopimusta ei voi toteuttaa vain alakarttena, vaan se täytyy toteuttaa kokonaisuutena. Ja tässä pakolaiskriisissä tuntuu nyt siltä, että kaikki on unohdettu. Mitä te tulette tekemään? Mitä Harbour tulee tekemään? Tullaanko tätä sopimusta toteuttamaan vai tuleeko tähän poikkeuksia? Mikro please. Mikrofoni, olkaa hyvä arvoisa uh, Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, on paljon hyvää siinä, mitä Euroopan neuvosto ja kotiasiainneuvosto neuvosto, sisäisen neuvosto totesi, mutta ottaisin esille tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että EUn hakijamaat Länsi-Balkanilla, joilla on siirtolaisvirtojen suora reitti maa-alueella. Heidät olisi pitänyt kutsua näihin kokouksiin mukaan ja myöskin aikaisempi Neuvostoliiton blokki on siinä tilanteessa, että heidän olisi pitänyt olla tietoisempia näistä strategisista asioista. Nämä, näiden strategisten asioiden sekoittaminen Länsi-Balkanin asioihin ei ole oikein hyvä asia. Muistuttaisin neuvoston kollegoita myös siitä, että kun tehdään päätöksiä määräenemmistöllä, joka on minun mielestä oikein hyvä, niin kysyisin, että onko tämä hyvä tapa, ellei haluta viedä asioita ihan sinne päätepisteensä asti ja sanktioida sääntöjen noudattamattomuudesta muudesta, niin silloin tämä on vain poliittista teatteria, jota on nähty jo aivan liikaa. Edustaja Nuttall. Mr. President, um, I'd like to start by questioning Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa esittämällä kysymyksellä tämän keskustelun otsikosta. Puhutte pakolaiskriisistä. Tämä tietysti sopii teidän omaan poliittiseen agendaanne. Sanonpa selkein sanoin, kyse ei ole pakolaiskriisistä, vaan talouskriisistä, elintasopakolaisten kriisistä. Ja ajatelkaapa vaikkapa Slovakian pääministeri, hän juuri totesi, että 95 prosenttia ihmisistä, joita mantereillemme tulee, ovat elintasopakolaisia. Omat ö, tilastotieteilijänne voivat sanoa aivan saman. 85 prosenttia ihmisistä ovat Syyriasta, Pakistanista, Albaaniasta, Nigeriasta, Gambiasta. Eli tässä pitää nyt ainakin toimia, olla älykkäitä ja kutsua tätä joksikin muuksi kuin pakolaiskriisiksi. Tämä on elintaso maahanmuuttajien kriisi eikä mikään pakolaiskriisi. Herra Timmermans, kyse on siitä, että ihmiset haluavat muuttaa parempiin oloihin, köyhistä maista rikkaisiin. Samalla rikotaan kansainvälisiä lakeja. Ihan uskomatonta, että tällaista tapahtuu ja annamme sen tapahtua, jopa rohkaisemme sitä. Ja sitten nämä turvallisuusaspektit. ISIS on jo kertonut EUlle, että se aikoo vallata mantereemme, islamilaiset hullut tulevat ja valtaavat mantereemme. Ja me emme suinkaan pistä rajoja kiinni, vaan, vaan päinvastoin annamme kaikkien tulle ja riskeerämme kaikkien hengen täällä tässä samassa salissa. Tänne tulee ra- hallitsematon määrä ihmisiä ja vaikka kuinka moni Syyriastakin tulee eh, väärennetyillä passeilla, seitsemällä ja puolella saralla eurolla saa Turkin musti, pimeiltä markkinoilta ostettua väärennetyn passin. Tässä nyt täytyy miettiä Euroopan tilannetta. Eurooppa tunnetaan ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ja nyt jihadistitkin toivotetaan avusylin tervetulleeksi. Meillä on lähitulevaisuudessa kaikilla verta käsissämme, jos annamme tämän me- meiningin jatkua. Edustaja Nuttall, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro vai? Mr. President, I, I... Työjärjestyspuheenvuoro. Kaikki tämän parlamentin jäsenet ovat valittuja ja edellisissä parlamenttivaaleissa nimenomaan. Herra Timmermans, te olette komission jäsen. Ei teillä ole mitään oikeutta meidän oikeuksiamme rikkoa. Edustaja, haluan tietää, mitä haluatte sanoa. Meidät valittiin, teitä ei. Tämä ei ole työnjärjestyspuheenvuoro, joten pyydän teitä kunnioittamaan kaikkia puheenvuoron edustajia. Te olette myöskin tänne valittu äänestyksellä, joten kunnioita, noudattakaa sääntöjä. Teille on kysymys. Haluatteko vastata siihen? Edustaja Khan, teillä on puheenvuoro. 30 sekuntia. Thank you. If you put the mic on. Jos laitatte mikrofonin päälle. The question really is, I have... Niin, kysymys kuuluu oikeastaan niin, että kun olen käynyt Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja myöskin Serbiassa itse, niin näin siellä pelkästään pakolaisia. Ja haluaisin kysyä Paul Natsolilta, että oliko kolmevuotias Ailan, jonka ruumis löytyi sieltä rannalta. Mikä hän oli täällä Euroopassa? Hän oli perheen poika. Perhe oli Turkista, joka on vuosia katsottu turvalliseksi maaksi, ja mies halusi Kanadaan saadakseen uuden hampaiston. Tämä oli tässä taustalla iso kysymys tässä on juuri se, että meidän mantereettamme uhkaa valtava elintasopakolaisten uhka. Ja samaan aikaan Saudi-Arabia, Katar, Kuwait, Bahrain, yhdistyneet Arabiemiraatit eivät tee yhtikäs mitään. Ainoastaan Saudi-Arabia on sanonut, että no, rakennetaan 200 moskeijaa Saksaan, sillä tavalla me autamme. Tämähän on täyttä hulluutta. Meidän täytyisi ottaa oppia Australialta, miten näitä hommia hoidetaan. Edustaja Kudrycka. Panie przewodniczący, dobrze, że w końcu Komisja Europejska zrozumiała, że obowiązkowe... On jo korkea aika, että komissio ymmärtäisi sen, että pakolliset kiintiöt pakolaisten sijoittamiseksi ei ole oikea ratkaisu. Meidän täytyy todellakin vähentää pakolaisuuden lähteitä. Meidän täytyy taata yhteisön rajojen suojelu esimerkiksi Kreikassa. Tämä on ihan ehdoton edellytys ongelman ratkaisemiseksi järjestelykeskusten operationaalinen toimintakyky ja pakolaisten palauttaminen on ihan välttämättömyys. On tärkeää, että jokainen oikea pakolainen on turvassa. Ne maat, jotka ottavat vastaan pakolaisia näiden järjestelykeskusten kautta, mitenkä sitten maissa varmistetaan näiden ihmisten turvallisuus? Meillä on kollegoita, jotka täällä nostattavat antimaahanmuuttokeskustelua. Meillä on ihmisiä, jotka vaativat sarjalakeja. Meidän täytyy järjestellä uudelleen koko meidän rajasuojelemme niin, että me saamme kunnon palautettua rajojen valvonnan. Sen lisäksi meidän täytyy käynnistää valistuskampanjoita, joilla voidaan saada ihmiset, paikalliset ihmiset uskomaan, että pakolaisten vastaanottaminen ei ole uhka, vaan humanitaarinen teko. Kävän. Edustaja kävän. Um, thank you. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti keskustelee pakolaiskriisin ulkoisista ja sisäisistä ulottuvuuksista. Ja tämä on osoitus juuri siitä, mitä olemme kaivanneet tähän saakka, tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Minä olin Turkissa kolme viikkoa sitten kehitysvaliokunnan kanssa ja huomasimme politiikkamme johdonmukaisuuden puutteen. Nyt on todella korkea aika päästä juttusille äh, Turkin kanssa. Ilman Turkkia emme pääse puusta pitkään. YK on virastojen kanssa täytyy tehdä myös yhteistyötä. Ja kyllä Turkissa näimme ihan autoja pakolaisia, lapsia, jotka olivat menettäneet raajansa ja, ja muuta kamalaa. He olivat todella pakolaisia. Me tarvitsemme nyt nämä lapset koulutukseen ja he ovat menettäneet kaiken toiveensa, toivonsa omassa maassaan. Meidän täytyy ottaa heidät vastaan, meidän täytyy antaa heille palveluita. Me tarvitsemme jonkinlaisen laillisen maahantuloreitin suoraan pakolaisleireiltä Euroopan unioniin. Tarvitsemme lisää tukea kansalaisjärjestöille Syyriassa. He tekevät valtavasti työtä ja tämä on hyvin kiireellinen rahan tarvepyyntö tuolla Syyriassa. Kiitos. Sorry, there is a Teillekin on sininen kortti, haluatteko vastata? Olkaa hyvä puhuja tai kysyjä, 30 sekuntia. Ehdottaisin, että meillä pitäisi olla esiksellä kerta kaikkiaan suora moottoritie Eurooppaan. Tämähän on aivan naurattavaa, koska mitä Euroopalle tapahtuu? Siitä heistä, heistä, he, he tulevat muuttamaan koko Euroopan luonteen ja tämä on täyttä hulluutta. I'll tell you what I do know. Kerronpa sinulle sen verristä kuukautta sitten Nigel Farage sanoi Briteille, että meidän pitää tehdä enemmän Syyrian pakolaisten auttamiseksi. Nyt meillä on tilanne edessä, me voimme näin tehdä, meidän täytyy auttaa heitä. Tämä on todella äänestäjien nuoleskelua, todella alarvoista puhetta, aivan kuten herra Timmermanskin sanoi. Edustaja, muistutan, että Sinisiä kortteja annetaan kysymysten ja selvennyspyyntöjen esittämiseksi edellä puhuneelta henkilöltä. Siniset kortit eivät ole lisäkommentteja eikä polemisointia vastaan varten eri puolueiden välillä, joten pyydän, että noudatatte tämän talon sääntöjä. Sitten edustaja Krasonevski. Dziękuję panie przewodniczący. Sytuacja w obozach dla uchodźców. Kiitos Tilanne pakolaisleireissä EUn ulkopuolella on dramaattinen ja sinne meidän tulisi lähettää pääosa humanitaarisesta avustamme. On hyvä, että olemme vihdoinkin ymmärtänyt, ymmärtäneet, että meidän täytyy myös miettiä, millä tavalla taistella pakolaisuuden alkusyitä vastaan. Me emme kuitenkaan ratkaise ongelmaa avaamalla Euroopan ulkorajojen ovet jokaiselle laittomalle maahanmuuttajalle. Tänä päivänä jopa Saksa on ymmärtänyt, että heidän mahdollisuutensa ovat pienet. Me emme kykene kaikkea ratkaisemaan, emmekä me tule koko maailmaa ongelmia ratkaisemaan. Myös Euroopan parlamentin pitäisi selkeästi sanoa, että ei ole humanitaarinen ratkaisu pakolla siirtää ihmisiä eri maihin ja pakottaa heidät jäämään maahan, johon he eivät edes halunneet muuttaa ja jonka yhteiskunta ei ole valmis heitä ottamaan vastaan. There is... Edustaja Krasonevski, teillekin on sinisen kortin kysymys. Haluatteko vastata? Edustaja Efrit, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia paljon. Tässä oli paljon järkeäkin. Olisitteko samaa mieltä siitä, että yksi häpeällisimmistä asioista, mitä tässä kriisissä nyt on tapahtumassa, haluaa nyt heitä kutsua sitten pakolaisiksi tai siirtolaisiksi, niin on se, että käytetään kärsivien ihmisten kuvia julkisen mielipiteen muokkaamiseksi, jotta voitaisiin muuttaa Euroopan tarpeellisia hyvin säädettyjä rajavalvontajärjestelmiä omaksi poli-